esityslistalla suulliset kysymykset komissiolle, älykäs energiahuolto Euroopassa. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa ensimmäinen kysymyksen laatija Carvalho. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Obrigado, senhor presidente, senhor comissário. Kiitos puhemies. Aluksi haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta ottaa esiin tämä asia ja esittää tämä suullinen kysymys älykkäästä energiahuolto, älykäs energiahuolto Euroopassa ohjelmasta monivuotisessa rahoituskehyksessä. Energian säästö on tärkeää talouskasvulle ja työpaikkojen säilyttämiselle. Euroopan unioni on soveltanut strategiaa ja lainsäädäntöä tällä alueella hyvin kunnianhimoisesti kaikissa politiikoissa pitää olla vahvoja instrumentteja, joita sovelletaan alueellisella ja paikallisella tasolla. Tämä ohjelma ja tämä toimeenpanovirasto ovat todella vaikuttaneet energiatehokkuuden ja kestävien energiamuotojen käyttöön ja niiden lainsäädännön valmisteluun. Tämä pätee erityisesti paikallis- viranomaispakettiin ja saaripakettiin, niitä pitää edelleen käyttää. Erityisesti näin kriisiaikoina ohjelmat, kuten tämä, ovat todella tärkeitä talouskasvun kannalta. Kun asia nyt näin on, niin kysyisin komission jäseneltä seuraavan kysymyksen. Mitä komissio aikoo tehdä varmistaakseen, että älykäs energiahuolto Euroopassa ohjelmalla ja sen toimeenpanovirastolla on oma paikkansa ja että ne otetaan huomioon seuraavassa rahoituskehyksessä. Miten tätä ohjelmaa aiotaan parantaa ja kuinka tätä älykäs energiahuolto Euroopassa ohjelmassa rahoitetaan seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja kuinka paljon varoja tulee. Kiitos. Watson, Kiitoksia sitten Watson kaksi minuuttia. Thank you, President. President, the European... Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni toimii parhaiten, kun se ottaa suhteellisen pienen määrän rahaa yhteiskäyttöön paikallisten viranomaisten kanssa ja voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä ja osittain rahoitetaan politiikkaprojekteja poliittisilla prioriteettialueilla. Älykäs energia Euroopassa ohjelma ja tämä asia hoitava virasto ovat erityisen hyvä esimerkki ilmastonmuutoksen torjunnasta, joten komissio varmaan ymmärtää tämän talon jäsenten huolen, kun kuulimme, että ei jatkettaisi ohjelmaa, joka rohkaisee kansalaisia käyttämään energiaa älykkäämmin ja että unioni voisi täyttää Kioton sitoumuksensa. Komissio on puhunut jatkuvasta työstä tällä alueella, että valtavirtaistetaan ja vahvistetaan sitä tulevissa rahoitusohjelmissa. Komission sen Oettinger sanoi eilen, että älykäs energia Eurooppa voisi mennä jopa 2020 vuoteen asti, mutta onko sille korvamerkittyä ohjelmaa vielä? Tuleeko tälle sitä näkyvyyttä, jota edellisellä ohjelmalla on ollut? Haluamme tietää, että aktivoiko se kansalaisyhteiskuntaa ja tukea sitoumusta samalla tavalla, kuten Rova Karvalju sanoi. Tämä paikallisen energian auttamisohjelma on saanut aikaan paljon rahaa pienestä investoinnista, jotta yritykset voivat toimia energiatehokkaasti, jotta voidaan äh, parantaa julkista liikennettä, sosiaalista asuntotuotantoa, älyrakennuksia energian osalta ja myös saada tätä uusiutumattomasta energialähteestä sähkön tuotantoa verkkoon. Jos tämä menetettäisiin, se olisi suuri, äh, suuri mm, tappio energiansäästön osalta. Ja jäsenten kysymyksen ytimessä on tämä. Onko komissio menettänyt otteensa, kun puhutaan uusiutuvista energioista. Miten, miksi se suunnittelee, että pumpataan rahaa kaasunjakoverkostoihin niin, että sitten yritykset hyötyvät, jotka nyt jo saavat miljardien voittoja, mieluummin kuin että pumpattaisiin rahaa tähän visioon, jota se vielä julistaa, että pitää olla uusiutuvien energioiden Eurooppa, jossa voidaan täyttää sitoumuksemme että siitä, että leikataan päästöjä 80 prosentilla 2050 vuoteen mennessä. La parola all'onorevole. Kiitoksia. Sitten Toms, kaksi minuuttia. Eh, Herr Lewandowski, eh, ich bin nicht besorgt. Lewandowski, en ole huolissani, vaan vihainen. En henkilökohtaisesti teitä vastaan, vaan niitä vastaan, jotka tutkimuksen pääosastolla ja energian pääosastolle ovat nyt tätä järkevintä hanketta, älykäs energiahuolto Euroopassa, ovat tuhoamassa tätä ohjelmaa. On tehty tutkimuksia Pohjanmeren tulivoimasta ja paikallisia viranomaisia on uudekoulutettu energiarakennusten osalta ja sitten energia-asioissa on uudelleenkoulutettu myöskin insinöörejä ja sitten on verkostoja eurooppalaisten pormestarien välillä ja tätä voitaisiin jatkaa vielä. Miksi kaikki tämä pitäisi nyt tuhoa? Miksi? Ja on kuitenkin Wing ja Oettinger eivät tee selkeitä ehdotuksia, niin silloin Euroopan parlamentin on pakko ottaa esiin vanha innovaatio-ohjelma ja 2020 horisontti on tuettava sen pohjalle, minkä sen pitäisi olla, eli erillinen tutkimusohjelma ja hyvin järjestelty innovaatio-ohjelma. Kollegat, jotka ovat nyt paikalla, tietävät, kuinka tärkeitä nämä hankkeet ovat meille, ja odotamme sekä Gagan Quinniltä että Oettingeriltäkin konkreettisia vastauksia kirjallisesti ja nopeasti. Älykäs energiahuolto Euroopassa ohjelman lopettaminen on nyt myrkkyä aikana, jolloin Euroopan kansalaiset on saatava Euroopan taakse. Meidän täytyy motivoida ihmisiä Euroopan puolesta. Kiitoksia. Grazie la parola all'onore. Kiitoksia. Sitten Riera, kaksi minuuttia. Gracias, señora. Kiitoksia, puhemies. Minun ryhmäni on lujasti tukenut sitä, että investointibudjettia lisätään teknologian ja kestävän energian osalta. Ja teemme näin myöskin seuraavan puitohjelman neuvotteluiden yhdessä. Haluamme, että tutkimuksella voidaan päästä energiapoliittisiin tavoitteisiin, kun ajatellaan energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä, mutta siihen tarvitaan kahden tyyppisiä tärkeitä toimia. Ensinnäkin tukitoimia toimille, joilla voidaan edistää markkinoilla energiateknologian edistämistä. Ja meidän täytyy poistaa ei-teknologisia esteitä, joita voidaan virheellisesti pitää markkinaheikkouksina. Nämä liittyvät koulutukseen, tiedottamiseen ja me tarvitsemme myöskin paikallisia investointeja ja meidän täytyy ottaa mukaan eri sidosryhmiä, esimerkiksi eri saarialueiden pormestarin välistä verkostoa. Euroopassa tarvitaan älykästä energiapolitiikkaa, jotta voimme päästä näihin tavoitteisiin. Ja tämähän näkyy myöskin erilaisista tutkimuksista, joita on tehty. Meidän täytyy tukea PK-yrityksiä ja näin ollen haluan tehdä selväksi tässä ja nyt, että minun ryhmäni tukee sitä, että jatketaan tätä hanketta ja me olemme sitoutuneita siihen, että sille annetaan selkeää ja vankkaa rahoitusta. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitoksia. Sitten Paksas kaksi minuuttia. Pone pirmininke, gerbimi kollegos. Iš tikrųjų Kiitoksia. Hyvät kollegat. Älykäs energiahuolto Euroopassa ohjelma on luonut olosuhteet velvoitteita yrityksille ja valtioille valmistautua mahdollisiin muutoksiin. Ja tämä on suuri askel eteenpäin, kun haluamme torjua ilmastonmuutosta. Ja näin voimme käyttää paremmin hyväksemme energialähteitä. Mutta jos puhutaan todellakin älykkäästä energiasta, Meidän pitää miettiä myöskin muita seikkoja, jotka liittyvät esimerkiksi aurinko- ja tuulienergiaan, vesivoimaan. Meidän täytyy miettiä uusia vaihtoehtoisia energialähteitä ja kaikkien eurooppalaisten hakkeiden pitäisi kohdentua niihin. Meidän täytyy tukea toimia, jotka liittyvät kestävään energiateknologiaan ja uusiuttuviin energialähteisiin. Tällä hetkellä meidän täytyy miettiä uusia ja rohkeita hankkeita. Esimerkiksi vesivoimaa ei tule unohtaa. Ydinvoima, uuden sukupolven ydinenergia on myöskin tärkeää. Meidän täytyy miettiä nyt maapallon tulevaisuutta 200 vuoden kuluttua. Ja meidän täytyy toimia niiden asioiden puolesta, jotka mahdollistavat tämän. Parola al commissari. Kiitoksia sitten komission jäsen Lewandowski. Thank you, Mrs. Kiitos puhemies. Kaikki nämä kysymykset, joita tästä asiasta on esitetty, ovat sellaisia, jotka mietityttävät myös meitä – liittyen tähän älykäs energiahuolto Euroopassa ohjelmaan. Samalla mietimme tietenkin uusiutuvia energialähteitä, kestävää energiantuottoa. Voin vakuuttaa teille, että olemme edelleen sitoutuneita tähän asiaan ja sitä pitää vahvistaa myös taloudelliselta osaltaan. Tässä on esitetty erilaisia argumentteja liittyen siihen, että mi, minkälaista lisäarvoa ja mitä hyötyä tällä älykäs energiahuolto Euroopassa ohjelmalla on. En halua toistaa nyt näitä näkökantoja, mutta sanon sen, että tässä ei ole kyse mistään tunnepohjalta tehdyistä ratkaisuista. Meillä on ulkoisia arvioita tästä ohjelmasta. Ne on tehty ihan hiljattain. Tämä ohjelma on sekä relevantti että hyödyllinen, koska se vastaa tarpeisiin erityisesti kestävän energian osalta. Tämä raportti kattoi yli 500 hanketta ja puolet niistä koskivat PK-yrityksiä. Tästähän juuri edustaja Paksas nyt puhui. Tämä osoittaa sen, että tämän tyyppiset yhteiseurooppalaiset ohjelmat ovat hyödyllisiä, kuten nähdään myös aurinko- ja, aurinko-ohjelmasta ja Elena-ohjelmasta. Meitä kiinnostaa tässä nykyhetken lisäksi myös tulevaisuus. Meidän tulee pyrkiä useisiin tavoitteisiin. Energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö on yksi asia – Saman aikaan meidän tulee kuitenkin vastata myös energian varmuutta koskeviin kysymyksiin ja rahan käyttöä koskeviin kysymyksiin. Nämä olivat pöydällä myös vuonna 2009, erityisesti silloin kun Ukrainasta tulevaa kaasua Eurooppaan tai kun kaasun tuonti keskeytyi. Meidän täytyy pystyä vastaamaan myös tämän tyyppisiin huolenaiheisiin ja siksi meidän täytyy jakaa varoja eri asioihin, totta kai energiaa tehokkuuteen, myös kestävään energiaan ja toisaalta näihin siirtoverkkoihin, jotka vaikuttavat toimitusvarmuuteen hyvinkin suuresti. Myös solidaarisuus pitää ottaa huomioon Euroopassa, koska me olemme edelleen huomattavassa määrin riippuvaisia energian tuonnista kolmansista maista. Tulevaisuudesta muutama sana. Tiedätte, että tämä ei ole aivan täysin minun alaani, mutta kävin läpi näitä asioita ennen kuin tänne tulin. Tässä varmasti kaikki haluavat saada aikaan parempaa johdonmukaisuutta markkinoiden ja toisaalta tutkimuksen ja kehityksen välillä – Siksi komissio aloitti ohjelmatoimenpiteitä, jotka liittyvät nimenomaisesti energiaan. Tässä on kyse valtavirtaistamistoimista. Olemme pyytäneet monia kumppaneita valtavirtaistamaan niiden toimenpiteitä. tästä juuri on kyse tässä Horisontti 2020 asiassa. Tässä oli kyse suhteellisen pienestä rahamäärästä 743 miljoonaa euroa ja se laitettiin aivan tiettyyn tarkoitukseen ja sillä oli hyvin selvä vaikutus. Tässä on kyse juuri tämän vaikutuksen hakemisesta pienellä panostuksella Voin vakuuttaa teille, että energiatehokkuus ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviä toimenpiteitä vahvistetaan edelleen erityisesti ensi vuonna liittyen näiden asioiden toimeenpanoon. Niitä pitää vahvistaa. Tämä on osa seuraavien, seuraavan rahoituskehyksen sisällöstä vuosille 2014-2020. Nämä asiat otetaan siis tässä budjetissa huomioon. Siellä on tällaisia nimellisesti jäädytettyjä osioita, kuten kohesio ja maatalous. Ja tässä mielessä puhuin tästä Horizon tai Horisontti 2020 ohjelmasta. Ehkä tästä asiasta pitää käydä vielä yksityiskohtaisempi keskustelu ja erityisesti tästä toimeenpanosta. Tämä toimeenpanovirasto on tietenkin täytäntöönpanossa aivan selvästi avainasemassa on käynyt selvästi ilmi, että tämä toimeenpanovirasto on hyvin hyödyllinen virasto ja että sen toimintaa tulee vahvistaa. Meillä on ulkoisia arviointitietoja tästä asiasta. Tämä ei ole ainoastaan meidän tuntemuksemme. Myös kilpailukyky- ja innovaatiotoimijat ovat tähän tulokseen tulleet. Eli siksi meillä tulisi olla lisää varoja tähän 2014-2020 ohjelmaan. Voin siis sanoa, että tässä ei ole kyse mistään tyhjistä sanoista, vaan siitä, että todellisuudessa myös rahallisesti olemme samaa mieltä parlamentin kanssa tämän ohjelman lisäarvosta. Kiitos. Grazie. Iniziamo ora il dibattito. Kiitoksia aluksi poliittisten ryhmien edustajat, aluksi kansanpuolue ja Del jo kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Tämä selityksenne oli hyvin looginen ja ihan maalaisjärkevä. Nämä olivat hyvin johdonmukaisia selityksiä ja joskus tulee myöskin esiin ajatuksia, jotka ovat ihan yhtä johdonmukaisia, mutta tällä hetkellä täällä parlamentissa me haluamme kiinnittää huomiota siihen, että väline, joka on ollut menestyksekkäästi käytössä, ei häviäisi ainoastaan teoreettisten selitysten vuoksi, jotka saattavat vaikuttaa paperilla tehokkaammilta, mutta emme halua nyt poistaa välinettä, käytöstä, jonka avulla on kuitenkin saatu aikaan hyvin paljon edistystä monissa hankkeissa, ja joissa on ollut huomattavia tuloksia energiatehokkuuden alalla. En nyt mainitse kaikkia, mutta esimerkiksi Elena, Solar Kmart, Green Light. On selvää, että nämä ovat olleet menestyksiä. Ja aina Kriisin aikoina erityisesti, varsinkin Euroopassa, meidän täytyy keskittyä innovaatioon. Yhteiskunta, joka ei panosta innovaatioon, joka olisi kehityksen pohjana, ei pysty selviämään globalisoituvassa maailmassa. Kyseessä on väline, joka on ollut hyödyllinen, kun on kehitetty innovaatioita energia-alalla ja Tästä syystä komission jäsen toivomme, että väline, tämän tyyppinen väline ei menisi haaskuun. Ja toivomme, että mietimme hyvin tarkkaan, ettei tämä väline häviä Euroopassa älykkään energiahuollon osalta. Kiitoksia sitten sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Van Bremt, yksi minuutti. Kiitoksia puhemieskomission jäsen ja toivottavasti välitätte viestin myös kollegoillenne, koska emme kaikki ole niin tyytyväisiä vastauksiin, joita olette antanut. Jos halutaan, että meillä olisi energiariippumattomuutta, niin silloin täytyy päättäväisesti välitä se, että varmistetaan, että keskitytään kaikki uusiutuviin, ei ole sitä tärkeimpiä tavoitteita. Täytyy varmistaa, että voidaan tehdä suuria investointeja ja komissiolla on siinä osansa, mutta tarvitaan myös ohjelmia, kuten älykäs energiahuolto Euroopassa ohjelma. Miksi? Koska täytyy varmistaa, että paikallisella tasolla käytetään pieniä rahasummia ryhtyäksemme suuriin aloitteisiin. Komissio sen aina sanoo, että tarvitsemme tätä energiatehokkuutta. Se on helppo saavuttaa, mutta siksi tätä budjettia tarvitaan. Niiden täytyy olla selkeitä ja niiden täytyy olla korvamerkitty näihin ohjelmiin. Ja tämän halusimme teidän kertovan tänään, että on budjetteja, että ne ovat korvamerkitty näihin tavoitteisiin. Grazie. Eh. Kiitoksia. Edustaja Kurski ei näytä olevan paikalla. Hän ei varmaan ole täysistuntosalissa. Eli seuraavaksi puheenvuoron saa Sosa, puolitoista minuuttia sitoutumattomien puolesta. Olkaa hyvä. Luz, más luz. Valoa, enemmän valoa. Goethe sanoi näin viimeisenä hetkinään. Nyt runoilija, joka oli myös tehokas hallinnoja, varmastikin tukisi näitä toimia, jotka liittyvät tehokkuuteen. Euroopassa on vähän energiaresursseja ja on tärkeää, että osaamme tehdä eron tarpeellisen kulutuksen välillä, joka auttaa kulutusta, ja sitten kulutuksen välillä. Meidän täytyy nyt tehdä suuria muutoksia monien kansalaisten energiakäyttötottumuksiin. Kun katsotaan talouskriisiä, pyydetään säästötoimia ja myöskin kannustimia kasvuun. Meidän täytyy muistaa nämä sanat Eli meidän täytyy säästää energiaa ja tehdä tarpeellisia investointeja suuriin hankkeisiin, muun muassa siihen, että on integroitu infrastruktuuriverkosto, joka tulee pian esiteltäväksi parlamenttoon. Meidän täytyy ponnistella konkreettisemmin kuin tähän mennessä. Meidän täytyy vahvistaa Euroopan selkärankaa. Ja jos meillä on vankkaa eurooppalaista energiapolitiikkaa, silloin Eurooppa voi siirtyä oikeaan suuntaan. Kaikki asiat, joista komissio on puhunut tällä saralla, ovat tervetulleita. Kiitos. Grazie, la parola agli alt- Kiitoksia sitten muut puhujat. Ja ensimmäisenä Mesharos, puolitoista minuuttia először is szeretném megköszönni kollégáimnak a kérdés feltevését. az európai puhemies. EUn täytyy asettaa etualalle innovaatiot ja pystyä kestävään ja pitkäaikaisen energian tarjontaan. Venäjän maakaasukriisi, Fukushiman ydinkatastrofi ja fossiilisten energioiden väheneminen aiheuttaa sen, että täytyy löytää energiahuoltoon ratkaisu mahdollisimman nopeasti. Älykäs energiahuolto Euroopassa ohjelma. Tässä komissio asettaa tulevaisuuden raiteet jotta voidaan saada puhdasta energiaa tuleville sukupolville. Ja kun energiatehokkuutta parannetaan ja kun uusiutuvien osuutta lisätään, niin voidaan vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. Pystymme tukemaan ohjelman kautta pk-yrityksiä, tukemaan innovaatioita, luomaan työpaikkoja ja tukemaan myöskin koulutusta ja tutkimusta. Kaikesta tästä huolimatta seuraavalle ohjelmakaudelle tämä ohjelma ei ole saanut varmistettua paikkaa ja tämän vuoksi pyydän komissioita tekemään kaikkensa, jotta ohjelman jatkaminen varmistetaan. Fukushiman tapahtumista huolimatta ydinenergia minun mielestäni kuuluu älykkäiden energialähteiden piiriin, koska ydinvoima voi antaa kestävää, hiilineutraalia ja puhdasta energiaa antaa. ITER-projektin seurauksena fuusioreaktio sektoritkin voisivat antaa tällaista energiaa tulevaisuudessa. Sen vuoksi ydinenergian pitää olla älykkään Euroopan älykkään energian ohjelmissa olla näkyvällä paikalla. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitoksia. Teten Enchu, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Minä uskon, että tämä nykyinen ohjelma ja sen menestys osoittavat sen, että sitä kannattaa jatkaa. Minä tuen sen jatkamista. Ohjelmaa tulee kuitenkin kehittää. Se tulee tehdä entistä näkyvämmäksi Horizon 2020 ohjelmassa. Meidän tulisi edistää tätä ohjelmaa ja sen käyttöä ennen kaikkea uusissa jäsenvaltioissa – mailla tulee olla pääsy tähän ohjelmaan. Meillä on monia maita, joilla ei ole hankkeita tässä ohjelmassa. Tarvitsemme myös parempaa tiedotusta nykyisistä hankkeista ja rahoituksen saannista. Tämä parantaisi yhteenkuuluvuutta Euroopassa ja sillä tavoin vältettäisiin myös nämä nykyiset aukot. Kiitos. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitoksia. Sitten Kovac yksi minuutti az intelligens energia <coughs> európa. Älykäs energiahuolto Euroopassa ohjelma on hieno aloite. Ja nyt ei ole enää epäilystä siitä, että kaikkiin tavoitteisiin päästään ja että Euroopasta tulee paljon kilpailukykyisempi kuin muista alueista maailmassa. Ja kaikki tehdään kestävällä tavalla. Ja kiinalaiset katsovat jo meitä ja pelkäävät valtavaa kehitystä Euroopassa. No ehkäpä meillä nyt nauretaan, koska he eivät tiedä, miten veneestä voi päästä pois ilman, että tukkii aukot. No, jos potilas, siis sähkön tuotanto, on kunnossa, niin vasta sitten voidaan miettiä älykkäitä energiaohjelmia. Mutta liikaa rahaa ei pitäisi ohjata tällaisiin ohjelmiin. Hyvin harvoilla on varaa tällaisiin tuotteisiin 90 prosentilla ei ole näihin varaa. No sitten uusien voimaloiden rakentaminen, no sitähän on hyvin paljon viime aikoina tehty Kiinassa. Grazie. La parola. Kiitoksia. Sitten Vietska, puolitoista minuuttia. Dziękuję panie przewodniczący. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvät kuulijat, komission jäsen yksi. Euroopan 2020 strategian tavoitteista on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja tehdä Euroopasta vihreän teknologian johtaja maailmassa. Kun otetaan huomioon nykyinen talouskriisi, niin tämä tavoite on erityisen kunnianhimoinen ja vaikea tavoittaa. Sen vuoksi täytyy arvioida niin, että meillä olisi tehokas väline sen toteuttamiseen niin kuin olisi älykäs energiahuolto Euroopassa. Vuosikymmenisen toimintaa näyttää hyvin selvästi, että mekanismit, toimintaohjelmat lisäävät energiatehokkuutta ja kun tuetaan uusiutumattomia ja vaihdetaan kokemuksia esimerkiksi tieteentekijöiden välillä tällä alueella. Joten kannattaa tehdä niin, että tätä ei nyt tuhlata ja että tässä oltaisiin myös avoimia uusille äh, raaka ja teknologian mahdollisuuksille, joita on tullut esiin viime aikoina, joiden myötä jotkut jäsenvaltiot voivat saada mahdollisuuksia erityisesti ne, jossa täytyy tehdä muutoksia, jotta saadaan vähennettyä päästöjä. Tällaisia uusia energialähteitä, jotka antavat Euroopalle energiavarmuutta, energiariippumattomuutta, ovat esimerkiksi liuskekaasu, jota on löydetty Puolasta äskettäin. Ohjelman tähän, on, tähän astinen menestys on hyvä perusta ja voidaan arvioida tuloksia sen perusteella. Tästä on kiittäminen eh, asiantuntijoita ja tieteentekijöitä, jotka on projektipuitteissa työllistetty voitaisiinko nämä menestykset saada siirrettyä myös muille välineille, jotta voidaan saada aikaan parempia tuloksia, kun jäsenvaltioissa ja EU-ssa pyritään älykkäämpiä ratkaisuja kohti ja kestävää kehitystä kohti. La parola al... Kiitoksia. Seuraavaksi Herzog, yksi minuutti. Thanks, Chairman. So, Commissioner, we do have the EU... Kiitos, puhemies. Meillä on EU 2020 strategia, meillä on myös tämä älykäs energiahuolto-ohjelma Meillä on sen toimeenpanovirasto ja myös Elena-väline. Ja te sanotte meille, että parasta on nyt lopettaa kaikki nämä. Se varmasti veisi meidät hyvin kauaksi tavoitteistamme. Meidän tulee parantaa tehokkuutta joka puolella Eurooppaa, jotta saadaan lisää pk-yrityksiä mukaan toimintaan. Tämä on se tie eteenpäin ja tätä myös parlamentti kannattaa. Jos puhutaan Horizon 2020-ohjelmasta ja, ja muista ohjelmista, niin ne voivat ainoastaan hyödyttää tätä. Kiitos. Grazie, la parola all'onorevole Pirillo. Kiitoksia sitten Pirillo, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Älykäs energiahuolto Euroopassa ohjelma on yksi parhaimpia välineitä Euroopassa. Sillä on rahoitettu lukuisia ohjelmia, mukana ollut yli 3000 sidosryhmää ja valtaosa niistä PK-yrityksiä, kun ajatellaan lisäarvoa, jota tällä ohjelmalla on uusiutuvan energian alalla. Kollegoideni tavoin olen huolissani tämän hankkeen tulevaisuudesta. Sillä on ollut keskeinen rooli, kun on tiedotettu hyvistä käytänteistä ja energiapolitiikan soveltamisesta Euroopan unionissa – Pyytäisin siis, että Euroopan komissio toimisi tehokkaasti näiden hankkeiden osalta, koska sen keskeyttäminen pettäisi monet odotukset. Ja kysyisin, mistä otsakkeesta rahoitetaan nämä hankkeet. Kiitos. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa ja ensimmäisenä Kelly, olkaa hyvä. viime viikonloppuna nähtiin miten vaikea on saada yksimielisyyttä euroopan tasolla mistään. sen vuoksi asiassa jotka liittyvät energiatehokkuuteen ja säästöihin niin kestää pitkään ennen kuin päästään ihmisten mieliin. mutta nyt kun älykäs energiahuoltoohjelmassa on ollut, Euroopassa on ollut menestyksessä, näin on alkanut tapahtua. Minä olen ollut hämmästynyt viime kuukausien aikana siitä, miten paljon yritykset, kaupungit, kylät ovat tulleet pakeilleni. Ja heillä on ohjelmia, joilla pyritään varmistamaan, että he voivat tehdä energiasäästöjä. Ja siihen liittyviä ohjelmia. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että tämä ohjelma jatkuisi joko nykyisessä muodossaan tai integroituneena MFF monivuotisiin tutkimusohjelmiin. Olen luottavainen siihen, että ITRE-valiokunnassa, kun kuuntelin eh, komission jäsentä Kenguinia, niin ovat samaa mieltä ja muodostavat paketin, jossa, jonka puitteissa tämä kaikki voi tapahtua, jotta voimme saavuttaa 80 prosentin tavoitteen päästöjen vähennykset vuoteen 2050 mennessä. Kiitoksia. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitoksia sitten McGuinness madam president i think the commissioner got the message. Kiitos puhemies. Varmasti komission jäsen nyt ymmärsi, että me pidämme tästä ohjelmasta, koska se toimii ja siksi vähintäänkin haluaisimme, että sen tavoitteet pidetään yllä ja kirjataan tuleviin ohjelmiin. Meitä huolettaa tässä se, että energiatehokkuustavoitteita ei saavuteta. Vie aikaa muuttaa suuren yleisön asenteita, jotta se todella sitoutuisi tähän asiaan ja, ja muuttaisi omia toimiaan. Horizon 2020-ohjelmasta sanoisin, että siellä tämän älykkään energian käsite ja koko tämä ohjelma voi ikään kuin hukkua tämän suuremman ohjelman sisään. Teidän tulee nyt vakuuttaa meille, että näin ei käy. Lopuksi kysyn, että jos tämä ohjelma ei ole rikki, niin miksi sitä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 resursseja tehokkaalle käytölle, kun ajatellaan uusiutuvia energialähteitä, esimerkiksi liikenteessä, rakenteissa ja teollisuudessa, siis rakennuksissa ja teollisuudessa. Ja kaikki tämä liittyy välineisiin, joita tarvitaan, jotta voidaan ylläpitää Euroopan energiahuollon kestävyyttä. Jotta päästään kunnianhimoisiin tavoitteisiin Euroopassa, alue- ja paikallista taholla pitää ryhtyä toimiin, mutta ensin tarvitaan keskeiset puitteet, parempaa tietoa ja enemmän tiedotusta viranomaisille näistä asioista. Puhtaat ajoneuvot, tehokkaat rakennukset, liikkuvuus, e- energiahankkeet, kaikki nämä ovat aloitteita, jotka liittyvät energiahuollon tehokkuuteen välineet, joita komissio on ehdottanut, voivat vaikuttaa siihen, että näihin kestävyystavoitteisiin päästään. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Merkis. Voorzitter, commissaris, ik waardeer eh, de poging van de commissie. Komissio sen, puhemies, arvostan komission pyrkimyksiä saada aikaan yksinkertaistamista ja selkeitä tavoitteita ja valtavirtaistamista, mutta pyörä ei pidä keksiä uudelleen. Jos joku toimii, niin se toimii. Eikä pitäisi aina etsiä uusia versioita. Joskus pitäisi pitää asiat ennallaan. Ohjelma toimii. Se saavutti PK-yritykset, kansalaiset, kuten kollegat ovat sanoineet, ja kestää pitkään, että saa kansalaisten huomioon EU-ssa erityisesti tässä, tällä alalla. Herra Oettinger sanoi tämän eilen, että tämä oli hyvin suunniteltu ohjelma älykäs energiahuolto Euroopassa. Ja hän sanoi, että tietoa tulisi myöhemmin lisää. Haluaisimme tietää näistä asioista aikaisemmin, etukäteen. Ja ehkä voitte kertoa meille, että miksi tämä ohjelma ankkuroidaan komission ohjelmaan tulevaisuudessa, laajennettako sitä, pidennettekö sitä ja tuleeko se tuleviin monivuotisiin rahoituspuitteisiin? Niin paljon on kiinnitetty tutkimukseen 2020-ohjelmassa, mutta tällainen ohjelma on hyvin käytännöllinen ja se hyödyttää pk-yrityksiä. Tällaisia on liian vähän, niin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Kiitos. Kiitoksia sitten. Sikau ilmeisesti ei ole paikalla. Eli seuraavan puheenvuoron saa Valchitis. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Älykäs energiahuolto Euroopassa ohjelma on vuodesta 2003 asti ollut hyvin kiinnostava ja yli 200 erilaista hanketta on nyt toteutettu sen puitteissa – liittyen energiatehokkuuteen, uusiutuviin energialähteisiin. Minäkin pelkään nyt tämän hankkeen tulevaisuuden puolesta. Myöskin seuraavissa rahoitusnäkymissä tämän hankkeen tulisi olla mukana. Meidän pitää saada enemmän yrityksiä ja tutkimusinstituutteja tämän piiriin. Kiitos. Grazie, la paro- Kiitoksia. Seuraavaksi Alves. Kiitos, puhemies. Tämä on hyvä tapa siirtää koko Eurooppa tiedon aikakauteen ja vähentää riippuvuutta ulkoisista energiaa tuojista ja samalla öljystä. Siksi näitä kannustimia ja investointeja tulisi kasvattaa. Meillä on esimerkiksi paljon mahdollisuuksia geotermisen energian alalla ja niitä tulisi hyödyntää. Me tarvitsemme uusiutuvia energialähteitä. Me tuotamme tietyillä alueilla jo suuren osan sähköstä geotermisesti. Ja myös aaltoenergiaa tulisi tutkia. Se on täysin uusiutuva energialähde. Tämä on se tulevaisuus, jota Euroopan tulee tukea. Euroopan tulee tukea tämän tyyppisiä hankkeita. Paska. Kiitoksia. Seuraavaksi Paska pre dosiahnutie puhemies jotta voitaisiin saavuttaa kestävä talouskasvu niin siihen EU tarvitsee riittävästi energiaa. Tällä hetkellä olemme riippuvaisia tuonnista. Sitä tulee Afrikasta ja Aasiasta. Meillä ei ole tarpeeksi maakaasua, maaöljyä ja meidän täytyy löytää vaihtoehtoisia lähteitä. Tämä, siihen tämä oikeusenergiahuolto Euroopassa ohjelma aloitettiinkin. Sen pitäisi olla moderni ratkaisu ja vaihtoehtoinen, tai sen se pitäisi etsiä vaihtoehtoisia energialähteitä, mutta ohjelma loppuu pian. Sen vuoksi jo nyt täytyy kysyä, että mitä tälle aloitteelle tapahtuu tulevaisuudessa. Mitä tehdään vuoden 2013 jälkeen? Minä ja kollegani odottavat teiltä, herra komission jäsen, että komissio vastaa meille pian tähän kysymykseen. Kiitoksia. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitoksia sitten Sikierski. Omaviany program obliguje nas do poprawy Ohjelmassa meidän täytyy lisätä Eurooppa, eh, energiatehokkuutta. Eurooppa ei vieläkään käytä rationaalisesti niitä energialähteitä, joita sillä on. On hyvin olennaista, että olemassa olevat ohjelmat suunnattaisiin niin, että ne koskettaisivat yhä suurempaa osaa kuluttajia. Valistuskampanjat energian tehokkuudesta ja säästöistä ovat tärkein ratkaisu energiaturvallisuuden luomiseen ja siihen, että saadaan aikaan kestävää kehitystä. Muutokset, joita tuodaan uuteen politiikkaan, ne täytyy myös perustaa luonnonsuojelun tulevaisuudessakin. Täytyy vähentää hiilidioksidipäästöjä ja etsiä uusiutuvia energialähteitä. Ympäristön suojelu on äh, velvollisuutemme tulevia sukupolvia kohtaan. Ja täytyy ryhtyä, saada aikaan äh, se, että saadaan energiaa myös uusiutuvista energialähteistä. Tämä on modernia energiaajattelua. Grazie, l'ultimo. Kiitoksia, viimeinen puhuja olkaa hyvä. Grazie mille. <clears throat> Solicitam... Kiitoksia. Me haluamme, että älykäs energiahuolto Euroopassa ohjelmaa jatketaan seuraavissa rahoitusnäkymissä. Tällä tavalla voidaan löytää järkeviä energiaratkaisuja. 2007-2013 kaudella ohjelma on saanut 730 miljoonaa euroa ja 75 prosenttia prosenttia yhteisrahoitusta on annettu tukikelpoisille hankkeille vuosittain. Tällä hetkellä yli 500 hanketta on saanut rahoitusta tästä ohjelmasta ja kahdeksan ja yhdeksän maata on ollut tässä mukana. Eli yli 3000 edunsaajaa 21 maassa. Jotta voidaan parantaa energiatehokkuutta, on yli 250 hanketta ja esimerkiksi teollisuuden, liikenteen, rakennusten energiatehokkuuden osalta on saatu edistystä aikaan. Ja mielestäni tämä hanke on äärimmäisen hyödyllinen ja se on saanut rahoitusta näistä hankkeista. 476 hanketta tänä vuonna haki tukea ja 328 koulua oli tässä mukana EU-sta ja myöskin Norjasta ja Kroatiasta. Ja me tuemme sitä, että jatketaan älykäs energiahuolto Euroopassa ohjelmaa myöskin seuraavilla rahoituskausilla. Kiitos. Grazie, la parola ora. Kiitoksia ja seuraavaksi komission jäsen Lewandowski, olkaa hyvä. Mrs. President, honorable... Puhemies, hyvät jäsenet, teidän ei tarvitse vakuuttaa minua tai komissiota tämän ohjelman hyödyllisyydestä, sillä se on todella tehokas, se on myös kustannustehokas 743 miljoonaa euroa on käytetty valtavin vipuvaikutuksin erityisesti energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseksi. Toimia on yritetty kohdentaa erityisesti PK-yrityksiin. Meillä on yli 3000 kumppania, joista useita satoja voidaan pitää PK-yrityksinä – parlamentin kanta on ollut jatkuvasti myönteinen. Euroopan parlamentti halusi kasvattaa tämän ohjelman budjettia 10 miljoonalla ja vielä seuraavaksikin vuodeksi 7,5 miljoonalla eurolla. Eli selvästikin parlamentti on budjetin puolella tähän hyvin sitoutunut. Tämä sitoumus ei katoa minnekään, sillä tämä sitoutuminen ja tämä ohjelma edistävät todella EU 2020-strategian tavoitteiden saavuttamista ja ennen kaikkea energiatavoitteiden saavuttamista. Meidän tulee kuitenkin vastata niihin tarpeisiin, joita näiden ohjelmien valtavirtaistamisella on. Meillä on arvioita tästä joissa aivan selvästi todetaan, että valtavirtaistamista on parannettava. Meillä on tiettyjä jaro, rajoitteita ja niiden puitteissa pitää tarkastella entistä, entistä tarkemmin sitä, miten rahoja voidaan käyttää tehokkaammin. Kyse ei ole siitä, että tämä ohjelma mihinkään katoaisi. Se on todella hyödyllinen ohjelma. Mikä sen tulevaisuus sitten on, se laitetaan tällaisen markkinat ja tutkimuksen yhdistävän otsikon alle osaksi tätä Horizon 2020 ohjelmaa energiakomponenttiin kuuluu muun muassa se, että tuotetaan turvallista ja puhdasta energiaa. Me emme voi luopua tästä energiavarmuudesta eh, tällä mantereella, koska me olemme suuresti riippuvaisia toimitusvarmuudesta ja varsinkin tulevina vuosina. Horizon on osa tätä. Tässä on aivan selvää tällainen energiakomponentti, eli tehokasta ja puhdasta energiaa. Me tarvitsemme älykästä energiaa, energiakomponentissa on tähän ihan oma elementtinsä. Eli tähän tulee rahallisestikin hyvin paljon näkyvää äh, sitoutumista. Me löydämme kyllä varat tämän älykkään, uudistuvan ja energiatehokkaan äh, energian kehittämiseen. Ne ovat osana myös rakennerahastoista tuettavia ohjelmia. Tämä pätee myös näille välikategorian alueille. Energiatehokkuus on siellä eräs tärkeimmistä asioista, joita rakennerahastoista tuetaan, ja tämän tyyppiset alueet otetaan tässä ennen kaikkea nyt esiin. Mikä on sitten tämän ohjelman paikka seuraavassa rahoituskehyksessä? En, en osaa sanoa aivan sitä aivan tarkasti, enkä osaa sanoa myöskään rahamääriä tarkasti, mutta varat kuitenkin kasvavat. Ja tämä pätee siis vuosille 2012 ja 2014. Parlamentti on selvästi mukana muokkaamassa tulevaisuutta ja pelisääntöjä, mitä tulee tähän rahoituskehyksen osaseen. Kiitos. la Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän. Seuraavaksi esityslistalla on Schwabin mietintö EUn kilpailupolitiikka. Ja annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle Schwabille. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Rouva kollegat.